ilmoitin suosituksesta päätökseksi, jonka oli jättänyt Envi-valiokunta ja nyt aika määrä, joka oli 24 tuntia, on kulunut umpeen eikä vastustusta ole tullut, joten 105 artiklan 6 kohdan nojalla suositukset tai suositus hyväksytään. Ja tämä julkaistaan huomenna muiden hyväksyttävien tekstien ohessa siis torstaina